Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Istunto alkaa ja ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma EUn kokonaisvaltainen vastaus HIV-AIDS-ongelmaan Muistuttaisin, että komission julkilausuman jälkeen käymme keskustelua. Ryhmien edustajat käyttävät puheenvuoron eikä ole menettely ilman puhujalistaa. Ja pyytäisin, että komission jäsen Dalli puhuu komission puolesta. Madam President. Um, Kiitos oikein paljon, puhemies. On mukavaa, että voin olla täällä kanssanne. On the occasion of World AIDS Day. Maailman AIDS-päivän tiimoilta halusin onnitella Euroopan parlamenttia tästä päätöksestä.